vážené kolegyne ak dovolíte začneme rokovanie výboru pre práva žien a No niin, arvoisat kollegat, jos teille sopii, niin voisimme aloitella valiokuntamme kokouksen. Tervetuloa tähän kokoukseemme. Eh, Alkuun esityslistan hyväksyminen kohta yksi. Olette saaneet esityslistaluonnoksen käyttöön eh, mustaa valkoisella. Onko tähän liittyen lisättävää tai muita ehdotuksia? Jos ei, niin siinä tapauksessa etenemme esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asiakirjan nipusta löytyy myöskin pöytäkirjat seuraavasta kokouksesta 5. maaliskuuta ja 9. maaliskuuta ja mikäli kokouksen loppuun mennessä ei esitetä mitään huomautuksia, niin pöytäkirjat hyväksytään siinä vaiheessa. Yhdeksäntoista kieltä on tänään tarjolla. Se tarkoittaa sitä, että jokainen voi sekä puhua että kuunnella omaa äidinkieltään. Ja nyt haluaisin kertoa teille vielä sen verran, että BBCn puolesta ollaan täällä kuvaamassa tätä meidän tämänpäiväistä kokoustamme. Myös äänestys kollega Lulingin mietinnöstä ja tarkistusten käsittelystä tullaan myöskin kuvaamaan, samoin kuin Estrella mietinnön käsittely. Kaksi vierailijaryhmää meillä on täällä keskuudessamme. Heidät on tänne kollega Svenssonin toimesta. Östersundin ja Smölendin alueelta täällä on meillä siis vieraita paikalla. Tervetuloa. Ja tehän tiedätte, että tämänpäiväinen kokouksemme tulee olemaan hieman lyhyempi, koska me järjestämme yhdessä ITRE-valiokunnan kanssa kuulemistilaisuuden. Ja aiheena on naiset ja tiede. Meidän osiomme alkaa 17.20, joten toivoisin, että voisimme osallistua tähän julkiseen kuulemistilaisuuteen mahdollisimman pikaisesti. Ja kaikki ovat tietenkin tervetulleita tähän kuulemistilaisuuteen. Näin pääsemmekin esityslistan kohtaan neljä. Kyse on äänestyksestä. Me äänestämme tänään kahdesta asiakirjasta. Ja totutun tapaan vedän äänestystilaollisuuden Ranskaan. Kyseessä on siis naisten oikeuksien valiokunnan mietintö, miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin. Tässä esittelijänä on edustaja Lulling. Onko teillä tähän asiaan jotakin sanottavaa? Olkaapa hyvä. Tämä ei ole oma-aloitteen mietintö, vaan tämä on yksi tärkeimmistä lainsäädännöllistä mietinnöistä, joita meillä tällä vaalikaudella on ollut. Tässä on kysymys yhteispäätösmenettelystä, jossa muutetaan direktiiviä, joka käsittelee tasavertaista kohtelua ammattiharjoittavien naisten kohdalla Eli tämä on erittäin tärkeä asia, koska tässä on todellakin kysymys yhteispäätösmenettelystä ja haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat tehneet tässä kanssani yhteistyötä ja ovat esittäneet tarkistuksia. Haluaisin kiittää myöskin lausuntoja laatineita valiokuntia. Tänä aamuna pidin kokouksen varjoesittelijöiden kanssa muista poliittista ryhmistä ja haluaisin heitäkin kiittää. Ja tehtävää helpottaakseni haluaisin täsmentää sen verran, että meillä on paljon tarkistuksia, jotka liittyvät puolisoiden ja aviopuolisoiden määritelmään liittyen. Monet kollegat ovat hyvätahtoisesti hyvin aikein tehnyt tarkistuksia, mutta haluaisin pyytää teiltä kaikilta sitä, että pidättäytyttäisiin siinä määritelmässä, mikä löytyy komission ehdotuksesta, koska tämä määritelmä on juridisesti se kaikista vankin. Siinä määritellään aviopuolisot sillä tavalla, kun ne on tunnustettu kansallisessa lainsäädännössä. Ja tämä on se oikea määritelmä, joka kattaa kaiken. Aikaisemmassa direktiivissä ei elämänkumppaneita mainittu lainkaan. Ja tämän tekstin myötä heidän asemansa on nyt laillistettu, koska se hyväksytään kansallisessa lainsäädännössä. Haluaisin täten pyytää, että olisimme samaa mieltä tästä määritelmästä ja täten kaikki tähän liittyvät tarkistukset jotka ovat juridisesti vähemmän vahvoja, mutta jotka pyrkivät samaan, niin luovuttaisiin niistä. Minä päätän puheenvuoroni tähän, koska tämä oli nyt tämä tärkein asia. Sain koko joukon tarkistuksia liittyen tähän määritelmään ja vaadittiin, että tämä toistettaisiin kaikissa kappaleissa ja kuitenkin tekstin rakenne, koska tämä on lainsäädäntöteksti, tekstin rakenne on se, että siellä on artikla, jossa annetaan kaikki määritelmät ja sitten niitä ei sen jälkeen joka ikisessä artiklassa toisteta, vaan ne pätevät sitten koko direktiiviin. Oh, merci beaucoup, madame. Kiitoksia kovasti, Rova Luling. Pyydän kovasti anteeksi. Minä en äh, halunnut mitenkään vähätellä tämän direktiivin merkitystä, emmekä, enkä teidänkään merkitystänne esittelijänä tässä. Pyydän vielä anteeksi virhettäni, äh, sanon omalla löytömietintöstä. Ja sitten Rova Gröner. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja, kiitokset rouva Lylingille. Niin, ymmärrän kollega Lylingiä oikein hyvin emme me halua mitään sellaista asiakirjaa, jota kukaan ei voi lukea. Olen aivan täysin samaa mieltä siitä, että elinkumppanit, avopuolisot pitää ottaa tähän mukaan, koska sehän on se uusi ulottuvuus tässä asiakirjassa. Mutta kun katson eri kielitoisintoja, niin niissä on olemassa suuria eroja. Ryhmäni espanjalainen kollega on esittänyt tarkistuksia, jotka on käännetty siten, että puhutaan vain ainoastaan perheen jäsenistä. Kyllä kyse on siitä, että käytämme komission työstämiä termejä, eli että elinkumppanit huomioidaan, mikäli kansallisessa lainsäädännössä tällainen mahdollisuus on olemassa. Mutta kun katson saksankielistä toisintoa, niin siellä puhutaan vain ja ainoastaan elinkumppaneista – Haluaisin, että tämä asia tarkastetaan, eli että tämä elinkumppani tässä myöskin kattaa kaikki vaihtoehdot. Sillä vain ja ainoastaan asiaa toistamalla, niin saadaan myöskin asennemuutos aikaiseksi, mutta lainsäädäntötekstissä ei tarvitse asiaa toistaa toistamisen ilosta. Riittää, että sanotaan, että lainsäädännössä huomioidaan sekä mies- että naispuoliset elinkumppanit. Meidän täytyy siis varmistaa, että kaikissa toisinnoissa asiat ovat samalla tavalla mainittuina. Tällä hetkellä eroavaisuudet eli eri kielitoisintojen välillä ovat huomattavat. Kiitokset. Kiitoksia Rova Gröner ja sitten Rova Glyling. Ymmärrän hyvin, koska eri kielissä tämä on eh, eri tavalla, mutta ranskankielinen teksti on kuitenkin se viiteteksti, ja tässä puhun tästä komission versiosta, jossa puhutaan näistä elinkumppaneista. No, tässä voi olla kyseessä nais- tai miespuolinen elinkumppani, mutta no, ehkä tämä täytyy muotoilla eri tavalla. Eli Tämä on selvää, koska on itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka ovat miespuolisia ja on naispuolisia itsenäisiä ammatinharjoittajia ja on itsenäisiä naispuolisia ammatinharjoittajia, joiden elinkumppani on nainen ja miehiin pätee sama, mutta ranskaksi tämä elinkumppani jotka tunnustetaan kansallisessa lainsäädännössä, niin se on juridisesti se vahvin määritelmä. Jos rouva puheenjohtaja, me voimme tästä päästä yhteisymmärrykseen sopimalla, että käännöksissä täytyy pitää huolta siitä, että sekä naiset että miehet tulevat tässä katteetuksi, niin sitten me voimme äänestää tästä. Ja mitä muihin tarkistuksiin tulee, niin ne sitten raukeaisivat. Kiitoksia Van Rova Lulling. Nyt me voimme aloittaa tarkistuksesta seitsemän työllisyysvaliokunnalta. Tästä ei äänestetä kuitenkaan, vaan tarkistus seitsemän. Äänestys alkaa tarkistuksesta seitsemän. Minä odotan kyllä. No. Eikö vieläkään? Ovatko kaikki valmiit? Äänestys päättyy. Joten äänestys päättyy. Hyväksytty. Ei nyt ole niin väliä, Grönerillä on korttinsa. Tässä oli suuri enemmistö takana. Tarkistus kahdeksan työllisyysvaliokunnasta. Äänestys alkaa. Tarkistus kahdeksan. Työllisyys. Äänestys päättyy. Hylätty. Se hylättiin siis 25-24, äh, eli hylätty. 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hylätty. Tarkistus yhdeksän työllisyys, ei äänestetä. Äh, tarkistus äh, neljä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hylätty. Tarkistus kymmenen ja tarkistus kaksi työllisyydestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14. 13 puolesta 12 vastaan hyväksytty. Ja tarkistus 8, äänestys alkaa siitä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja ne 30 tarkistusäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 29. Äänestys alkaa. Ja viisi eh, jurista. Siinä sama sisältö. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 11. Juri Äänestys alkaa. Ai anteeksi, työllisyysvaliokunnasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdeksän. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 31. Kahdessa osassa. Tässä on kysymys tästä määritelmästä, eli nämä ovat rauenneet. 31 ei sisäänestetä. Äh, siis se on rauennut myöskin. 32 on siis myös rauennut. Nyt äänestämme tarkistuksesta 12, toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6 jurista. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 33. Äänestys alkaa. Niin, Rova Luling. Ilman mikkiä. Hetkinen. Niin, halusin sanoa, koska olen yrittänyt tänä aamuna tätä selittää varjoesittelijöille. Me olemme sopineet tästä direktiivistä – sen verran, että tämä käsittelee sosiaaliturvaa ja äitiyslomaa. Ja mitä tulee vanhempainlomiin ja isyyslomiin, ne käsitellään Roa Estrelan mietinnössä. Ja koska me haluamme äänestää Roa Langen tarkistuksesta, jossa sanotaan, että että itsenäiset ammatinharjoittajat voivat saada samanlaisen äitiysloman kuin mikä löytyy direktiivistä 92, mutta se, he eivät voi sitä ylittää. Eli he saisivat saman äitiysloman kuin palkkatyössä olevat ja direktiivi 92 kun sitä tarkistetaan, niin siinä sitten tehdään päätöksiä näistä vanhempainlomista ja isyyslomista. Ja tästä syystä en halunnut tätä ongelmaa tässä ottaa käsiteltäväksi, koska sille ei ole tässä oikeastaan sijaa. Tämän tänä aamuna selitin ja halusin tämän tässä Roa Grünrille selittää, jotta ei sitten sekoiteta näitä asioita, koska ehdotan, että 35 hyväksytään ja vedän omat tarkistukseni äitiyslomaan liittyen pois. Tarkistus 35 menee näiden kaikkien muiden tarkistusten kanssa samaan suuntaan. Toisin sanoen itsenäisillä ammatinharjoittajilla olisi sama loma pyynnöstä, mutta joustavammassa muodossa kuin muillakin, ja sanotaan, että heidän äitiyslomansa ei voi olla pidempi kuin se, mistä direktiivissä puhutaan. Eli jos näin sanotaan, niin silloin kaikki on katettu, ja pyytäisin, että Rova Gröner luopuisi omasta tarkistuksestaan, koska kaikki, mikä liittyy vanhempainlomaan ja isyyslomaan, niin ne hoidetaan sitten siinä direktiivissä, jossa käsitellään äitiyttä ja josta äänestetään myöhemmin. Ja koska tarkistuksessa 35 sieltä löytyy jo viittaukset tähän direktiiviin, eli kaikki, mistä te olette huolissanne, on tullut tässä jo katetuksi. Madame Gröner. Will das jetzt nicht lang Gröner. ausdehnen? No en halua pidentää keskustelua, mutta ajatuksena tässä taustalla oli se, että elinkumppaneille halutaan pyynnöstä myöntää samanlaiset oikeudet. Se oli se ajatus. Eli vanhempainvapaa ja myöskin äitiysloma voidaan taata. Ne eivät ole siis poissuljettuja mahdollisuuksia. Was, was, was Sie hier abändern, ist se, mitä te muutatte, on otsake kohdassa 33 siis vanhempainvapaa ja äitiysloma, koska tämä direktiivi koskettaa vain ainoastaan äidin suojaa, niin tähän voidaan lisätä vanhempainen, vanhempainvapaa ja äitiysloma. Tätähän käsitellään myöskin Estrelan mietinnössä. Tästä syystä en halunnut tätä ottaa tähän mukaan, mutta tarkistus 65 voitaisiin hyväksyä, koska siinähän sanotaan, että henkilöillä on yhtälaiset oikeudet kuin direktiivissä 92 mainitut oikeudet ovat. Me jäämme odottamaan. Me emme siis tässä tekstissä puhuta mistään isyysvapaasta tai vanhempainvapaasta tai mistään muusta, koska se löytyy muista, muusta direktiivistä ja tämä takaisi riittävän jouston. No, Anteeksi, meidän ei nyt pitänyt avata keskustelua tästä. No, äänestys päättyy tästä nyt joka tapauksessa. No, äänestys oli jo auki aika pitkään. Nyt se on päättynyt. Hylätty siis. Ja tarkistus 10 ja 36, ne on vedetty pois. Tarkistus 38, äänestys alkaa. Levotiklo. Äänestys päättyy. Hylätty. 37. Kahdessa osassa ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmekymmentäviisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Voitteko mennä viereiselle paikalle, jos ei laitettu? Mutta tämä hyväksyttiin. Se ei toimi nyt enää, koska äänestys jo päättyi. Niin, totta kai. Ja sitten tarkistus hyväksyttiin. 34 raukeaa. 39 eh, siitä ei vastalauseita. 13 siitä ei äänestetä. Sitten 40. Äänestys alkaa. Le vote Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 14 työllisyydestä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa ensimmäisestä osasta. Äänestys päättyy. Hylätty. Ne 14 ja toinen osa oli äänestyksessä. Se on työllisyydestä. toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 41 raukeaa. 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava raukeaa. 43, ei vastalauseita. 15 ilman äänestystä. 44 seuraavaksi. 44 ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 45, siitä ei äänestä. Jurin ö, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Rouva Panajoto Pulos, olkaa hyvä. 13. Le vote No 13 ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahdeksan. Juri. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljätoista. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdeksän jurista. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kymmenen juri. Äh, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 17 äh, ja 16 samansisältöiset. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Anteeksi. Tämä on hyväksytty. 17 raukeaa, sitten 20, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21 eh, ei äänestetä. Eh, sen sijaan kaksi, tarkistus kaksi, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22 ja 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 1, työllisyys, ei äänestetä, vaan tarkistus 1, juri ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Tarkistus 2, juri, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se hyväksyttiin, eh, koska eh, sosiaalidemokraatit äänestivät puolesta. Ja sitten tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja rouva Luliin. Ilman mikrofonia. Le vote Äänestys päättyy ja hyväksytty. Tarkistus kaksi, siitä äänestettiin jo, mutta tarkistus 24, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme. Juri raukeaa. Ei vaan nyt äänestetään Jurin kolmosesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mikro, s'il vous plaît. Nous avions compris. Me olimme ymmärtäneet, että tarkistus kolme työllisyysvaliokunnasta oli tässä käsityksessä, mutta jos tässä oli kyseessä joku toinen, siis oliko tämä, tämä kolmonen työllisyysvaliokunnalta, no silloin se on vastaan. No hyvä. Okay. Euh, ma, si, uh, no, mä, ma. Ovatko kaikki äänestäneet? No, minun koneeni ei nyt voitaisiinko tämä uusia, koska me luulimme, että tässä oli työllisyysvaliokunnan tarkistuksesta kysymys, eikä oikeusasioiden valiokunnan tarkistuksesta. Siis tarkistus kolme, juri ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme, työllisyys. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Kolmessa osassa ensimmäinen osa äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten toinen osa siitä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja kolmas osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 30, niin anteeksi, 25, 25 korjaa puheenjohtaja, ensimmäinen osa. Kaksikymmentäviisi raukeaakin. Tarkistus neljä siis. Ensimmäinen osa, siitä ei äänestetä. Ja toinen osa, äänestys alkaa toisesta osasta. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmas osa. Siitäkään ei äänestetä, eikä viitosesta, eikä kuutosesta, vaan menemme suoraan 26 tarkistukseen. Äänestys alkaa 26. Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Tarkistus 5 siis. ja se hyväksyttiin. Kuutonen, siitä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27, se on aiheeton. Ja sitten mennään loppuäänestykseen. Äh, mietintö muutettuna. Äänestys alkaa. Le vote Äänestys päättyy. Päättyy. Hyväksyt. Ei vasta ääniä. Onnettelut, Rova Lulling. Ja sitten Rova Gröner. Niin, Rova puheenjohtaja, pöytäkirjaan kirjattakoon, että kaikki toisinnot tarkastetaan siten, että sekä mies- että naispuoliset elinkumppanit ovat tässä mukana. Kiitoksia. Eh, kiitokset vielä. Eh, kiitokset ja suura eh, onnittelut Rova Lullingille esittelijälle. Seuraava äänestys on naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja valtuuskuntatyöskentelyssä koskeva lähestymistapa. Minä olen tässä itse esittelijänä, joten pyytäisin tässä No niin, ensimmäinen puhe. Varapuheenjohtaja sanoi, että ei ole, tarpeeksi, ta, ei ole tarpeen vaihtaa puheenjohtajaa. No, minun on nyt aivan alkuun sanottava, että vähän ennen kokousta minä annoin suullisen tarkistuksen, mutta nyt vedän sen pois. Suullista tarkistusta ei ole, mutta Rova Gröner sanoi, että Äh, hänellä olisi suullinen tarkistus, tarkistus yhdeksän. Silloin kun me tulemme tuohon kohtaan, niin äh, minä annan sitten teille puheenvuoron. Äh, ovatko kaikki nyt valmiit? Me aloitamme tarkistuksesta kuusi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus seitsemän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 9. Rova Gröner, suullinen tarkistus, olkaa hyvä. Ja, Frau Vorsitzende, ich möchte... Niin, rouva puheenjohtaja. Eli vaatii vahvistettua verkoston toimintaa myöskin parlamentaaristen yhteisten delegaation näkökulmasta katsottuna. Ja haluaisin lisätä että esimerkiksi vaalitarkkailun kautta, eli että vaalitarkkailu otetaan tässä mukaan ja parlamentti voi päättää, että muunkin tyyppiset toimijat huomioidaan tässä ja varmistetaan sukupuolten välinen tasapaino. Kiitos ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 13. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja äänestys päättyy. Se hyväksyttiin. 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. <clears throat> Hyväksytty. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Ei tässä ole useampia osia, se on virhe. Yhtenä osana vain. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tämä äh, täsmennys on rauennut, koska tarkistus meni läpi. Äh, kolme viimeistä yhtenä ryhmänä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia kovasti ja onnittelut. Kiitoksia yhteistyöstä. teraz, ak dovolíte, by sme prešli k eh, ďalšiemu bodu. No niin, jos teille sopii, niin voimme siirtyä esityslistalla eteenpäin seuraavaan kohtaan. Kyse on kertomuksesta valtuuskunnan vierailusta Ruotsiin. Ihan piakoin sanon siihen liittyen vähän enemmän, eli mitä olemme tehneet Ruotsissa ja sitten pyydän muita kollegoja kertomaan omalta osaltaan vähän enemmän. Estrela, Svensson, Koratsov, Baro ja Gröne olivat myöskin mukana vierailulla. Me tapasimme kansalaisjärjestön edustajia, julkisen sektorin edustajiakin tapasimme, viranomaisia tapasimme Keskustelimme niiden tahojen kanssa, jotka käsittelevät naisten ja miesten tasa-arvo kysymyksen. Lisäksi keskustelimme kansanedustajien kanssa, myöskin kansanedustuslaitoksen puhemiehen Westenbergin kanssa, myöskin Rovassa Burni, joka vastaa tas, tasa-arvoasioista, kollega Sanjo, Tavit, tavattiin lisäksi valtiosihteeri Zonegard. keskusteli meidän kanssamme, hän edustaa työministeriötä ja sitten Roa Lino, tasa-arvovaltuutettu. Ja lisäksi keskustelimme työmarkkinaosapuolten kanssa. Tämän vierailun päätteeksi järjestettiin myöskin lehdistötilaisuus ja minä uskon, että kaikki ovat kanssani sanaa, samaa mieltä kun totean, että tärkein keskustelun aihe oli raskana olevien raskana olevien työntekijöiden, äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuus ja terveyden parantaminen. Tämä oli aihe, joka kiinnosti hyvin monia tahoja ja tämä aihe tulee olemaan myöskin yksi Ruotsin PJ-kauden pääpainopistealueista. Ruotsin filosofia poikkeaa hieman tästä meidän lähestymistavastamme, sillä Ruotsissa äitiysloma ei ole mikään velvoite ja naiset saavat vapaasti päättää, haluavatko he käyttää tätä äitiyslomaa. äitiysloma tai isyysloma on 16 kuukautta pitkä ja tänä aikana nainen saa 80 prosenttia palkastaan ja 16 kuukauden jakson aikana, tai sanotaan niin, että tämä 16 kuukautta voidaan käyttää jaksoina niin kauan kunnes lapsi täyttää 12 vuotta ja molemmilla vanhemmilla on oikeus tähän lomaan ja tämä loma voidaan jakaa vanhempien kesken. Me keskustelimme myöskin tasa-arvon valtuutetun kanssa. Ruotsissahan kyseinen valtuutettu voi käyttää vuosittain 9 miljoonan euron suuruista budjettia – Ja kyseinen virasto toteuttaa syrjinnän vastaista toimintaa kaikilla saroilla ja Ruotsin valvontajärjestelmä tällä alalla on hyvin vaikuttava. Me keskustelimme myös samaa palkkaisuudesta, sama palkka samasta työstä. Tällä saralla tasa-arvovaltuutettu tekee huomattavan paljon töitä ja on ollut myöskin oikeustapauksia, jotka liittyvät eri palkkaisuuteen. 5500 tällaista juttua on käsitelty tuomioistuimessa ja 2500 juttua naiset ovat voittaneet ja kustannukset maksetaan kansallisesta budjetista. Lisäksi keskustelimme myöskin virkojen täytöstä, eli naisten ja miesten pitävät virat. Tällä alalla Ruotsi on hyvin edistyksellinen muuhun Eurooppaan verrattuna. Hallituskaudella investoidaan paljon juuri tasa-arvoperiaatteen toteutumiseen 400 miljoonaa Ruotsin kruunua käytetään tämän, tämän hallituskauden aikana verrattuna 40 miljoonaan kruunuun edellisen hallituskauden aikana. Ja lisäksi on käsitelty myöskin naisiin kohdistuvasta väkivallasta, ei ainoastaan kotona tapahtuvasta väkivallasta, vaan myöskin muunlainen väkivalta, sitten seksuaalinen hyväksikäyttö ja prostituutio vastainen taistelu on yksi Ruotsin puheenjohtajuuskauden tavoite. Ja kuten sanoin, vierailumme lopuksi järjestettiin lehdistötilaisuus, ja minä uskon, että medioissa meidän vierailumme otettiin hyvin vastaan, ja Ruotsin kansanedustajat kertoivat, että Ruotsin puheenjohtajuuskauden aikana järjestetään kokous, johon osallistuvat kansallisten parlamenttien verkoston edustajat ja meidätkin kutsuttiin kyseiseen kokoukseen. Lopuksi haluaisin kiittää kaikkia valiokunnan jäseniä, jotka osallistuivat vierailuun ja erityiskiitos kuuluu Eva Britt Svenssonille. Hän teki paljon tämän vierailun hyväksi, eli että asiat sujuvat sutjakkaasti. Ja hän varmisti sen, että me saimme hyvin paljon tietoa tulevasta Ruotsin puheenjohtajuuskaudesta. Ja lisäksi haluaisin kiittää sihteeristön edustajaa Svenerstaalia hän on tehnyt erittäin paljon töitä sen puolesta, että tästä vierailusta tulee menestyksekäs. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron kollegoille, jotka osallistuivat tähän vierailuun. Kollega Bauer. Kiitoksia puheenjohtaja. Podobný výbor, ako sme my, pretože mainstreaming pracuje vo všetkých výboroch To prvé. Po druhé si myslím, že bolo mimoriadne inšpiratívne to, že... E, Mitä tulee näihin päätöksiin, joita on tehty syrjintätapauksissa, yleensä näitä maksuja ei peritty syrjinnän kohteeksi joutuneilta henkilöiltä ja meidän tulisi pohtia tätä vaihtoehtoa myöskin eräänlaisena toimintaperiaatteena ja mehän tiedämme, että monenlaisia syrjintätapauksia on käsitelty tuomioistuimissa, mutta ne ovat jääneet unohduksiin ja joskus niitä ei edes lähdetä tuomioistuimessa käsittelemään, koska oikeudenkäyntikulut ovat huomattavan suuret ja Kolmas asia, jonka haluaisin ottaa esille, se liittyy vanhempainvapaa käyttöön ja äitiyslomaan. Erityisesti Estrella mietinnössä tätä asiaa käsitellään seikkaperäisesti. Mitä tulee tulevaisuuteen, niin menettelytapa ongelmia vielä on olemassa, mutta mielestäni olisi paikallaan uudistaa lähestymistapaa samoin kuin sitä direktiivin lähestymistapaa, joka käsittelee työpaikkaturvallisuutta ja työterveydenhuoltoa. Meidän mielestämme nämä asiat pitäisi saada yhteen direktiiviin. Se on se viesti, jonka saimme myöskin tästä vierailusta. Ja kiitokset kaikille, jotka ovat kantaneet kortensa kekoon tätä vierailua valmisteltaessa ja vierailu oli järjestetty todella mallikaasti. Kiitoksia. Tack fru ordförande. Jag vill naturligtvis också tacka kollegorna som... Eh, kiitoksia. Minäkin haluaisin tietenkin kiittää kaikkia kollegoita, jotka osallistuivat tuonne eh, vierailulle. Haluaisin kiittää koko eh, valiokuntaa siitä, että järjestettiin tämä Ruotsin valtuuskuntamatka. Ja minun mielestäni me kävimme läpi aika paljon hyvin mielenkiintoisiakin aiheita. Haluaisin vain lisätä tähän pari pikkuseikkaa ja pikkukommenttia. Osittain tämä valtuuskunta, siitä kirjoitettiin aika paljon lehdistössä ja mediassa olimme esillä. Oli myös muitakin valiokuntia Ruotsissa ja valtuuskuntia. Ja tällä kertaa huomasimme, että meidän <coughs> valiokuntamme sai paremman näkyi paljon paremmin mediassa kuin muut valtuuskunnat ja valiokunnat. Tämä on aivan selvä merkki siitä, että ruotsalaiset ovat kovasti kiinnostuneita siitä, mitä me täällä parlamentissa teemme ja varsinkin tässä valiokunnassa. Tämä osoittaa meille, että nämä kysymykset ovat hyvin tärkeitä ja kaikkea tätä seurataan hyvin tarkasti. Me keskustelimme myöskin työmarkkinoista ja Ruotsissahan meillä on hyvin mielenkiintoisia keskusteluja ja kysymyksiä, varsinkin prostituution osalta. Ruotsissa prostituutiolaki on sellainen, että siitä on täälläkin keskusteltu, varsinkin kun puhutaan ihmiskaupasta ja muusta. Mitä tulee Ruotsin hallituksen sitten, niin se on sitoutunut selvitykseen siitä, mitkä ovat nykylainsäädännön vaikutukset, varsinkin ajatellen prostituutiota ja ihmiskauppaa. Ja sitten vielä vanhempain vapaasta pieni kommentti. Ruotsissa kiinnostaa kovasti tämä direktiiviehdotus. Me keskustelimme hyvin paljon tästä, tai olemme keskustelleet hyvin paljon tästä asiasta Ruotsissa. Ja kyseessä on direktiivi, joka on aivan minimitasoinen. Tietenkin jokainen jäsenvaltio voi mennä pidemmälle kuin tämä minimitaso direktiivissä ja noudattaa tiukempia käytäntöjä. Tässä direktiiviesityksessä on ehdotus, joka vaikuttaa Ruotsissakin vanhempainvapaaseen. Kyseessä on äideille pakollinen lomaosuus, ja jos tämä hyväksytään direktiivissä, se vaikuttaa Ruotsin lainsäädäntöön. Ja se tarkoittaa sitä, että tätä asiaa on paljonkin käsitelty. Ja vielä kerran siitä, että olette olleet niin sitoutuneita. Minä olen aivan vakuutunut siitä, että tämä sitoumus jatkuu varmasti Ruotsi, Ruotsin puheenjohtajakaudella syksyllä. Kiitoksia, seuraavana kollega Kiitos rouva puheenjohtaja. Minä myöskin haluaisin tukea näitä kommentteja, joita kollegat tekivät. Tämä vierailu oli erittäin hyödyllinen ja merkittävä ja kuten kuulimme, me olimme todella kiinnostuneita niistä tahoista, joiden kanssa keskustelimme, parlamentin jäsenet, järjestöjen edustajat, media, hallituksen edustajat ja niin edelleen. Minun mielestäni Ruotsi on se EUn jäsenvaltio, jossa sukupuolten välistä tasa-arvoa ja sen kaltaisia asioita pidetään tärkeinä Ruotsi on maa, josta me voimme löytää tältä alueelta mielenkiintoisia esimerkkejä. Ruotsilaisissa käytännöissä on paljonkin sellaisia, joita voitaisiin pitää parhaina käytäntöinä. Meidän valtuuskuntamme, kuten sanoin, se sai, herätti myöskin suurta mielenkiintoa ruotsalaisissa. Nämä ovat myöskin asioita, joista keskustellaan Ruotsissa, siis nämä asiat, joita meidän valiokunnassamme käsitellään, joten mielenkiinto molemmin puolin oli suurta. Esimerkiksi siellä ollaan kiinnostuneita tästä äitiyslomadirektiivistä. Ja tähän liittyen itse asiassa haluaisinkin lisätä jotakin. Nimittäin ei ole kyse ainoastaan Ruotsista, vaan myöskin omasta maastani Portugalista. Meidän täytyy käsitellä erilaisia käsitteitä. Tehdään ero äitiysloman, isyysloman, vanhempainloman välillä. Muissa maissa taas sitten on lainsäädäntöä, joka kattaa kaikki nämä asiat yhden lain kautta. EU-lainsäädännössä pyritään vetämään jakolinjoja näiden erityyppisten lomien välillä ja tästä syystä niitä on käsitelty erillisissä direktiiveissä. Muutosta Euroopassa on tulossa ja on taipumusta siihen, että nämä tuotaisiin saman direktiivin alaisuuteen. Ja tämä on ehkä ehdotus, jonka me voisimme tehdä komissiolle. Tietenkään meillä ei ole lainsäädännöllisen aloitteen oikeutta. Me voimme vain kannustaa komissiota toimimaan näin. Ruotsalaiset toimittajat, joiden kanssa keskustelimme, Roa Svenssonkin tästä mainitsi, siellä viitattiin johdantosan kappaleeseen 20, jossa puhutaan vähimmäisvaatimuksista, ja tässä sanotaan, että jätetään jäsenvaltioiden asiaksi sitten säätää myötämielisimmistä asioista. Toisin sanoen tätä direktiiviä ei voida pitää oikeutuksena minkäänlaiselle tilanteen huonontumiselle tämänhetkisestä tilanteesta. Tämä tarkoittaa sitä, että me asetamme vähimmäistandardeja, jotka tulisi täyttää kaikissa EUn jäsenvaltioissa. Kuten ensimmäisessä keskustelussamme jo sovimme, tai totesimme, tilanne vaihtelee huomattavasti jäsenvaltiosta toiseen, koska jäsenvaltioita on 27. On eroja siinä, miten äitiys, isyys ja vanhempainlomat on määritelty, miten niitä käsitellään. Ja myöskin eroja on siinä, maksetaanko palkkaa tällaisten vapaiden aikana. Mitä sitten tapahtuu, kun direktiivi astuu voimaan? Ja jäsenvaltion lainsäädäntö onkin anteliaampi kuin direktiivi. No tämä täytyy vielä tarkistaa. Meidän tulisi tehdä selväksi se ja varmistaa, että tämä viesti saavuttaa kaikki Euroopan kansalaiset, koska kenenkään tilanne ei tule huonontumaan tämän direktiivin takia ja monen henkilön tilanne tulee parantumaan niissä maissa, joissa laki on epäsuotuisampaa kuin tämän direktiivin ehdotukset. Kiitos. Kiitoksia ja pyytäisin, että käytätte jatkossa lyhyempiä puheenvuoroja. Kollega Kraisa. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitokset myöskin tästä vierailusta. Kiitokset myöskin sihteeristölle, koska sihteeristö onnistui tekemään tästä mielenkiintoisen ja sisällöllisesti rikkaan vierailun. Lisäyksen omaisesti siihen, mitä kollegat ovat jo todenneet, niin Ruotsissa toisin kuin muissa jäsenvaltioissa Osallistuminen poliittiseen elämään ei ole mikään suuri haaste. Välttämättä kaikissa maissa tai kaikkialla ei ole olemassa tällaista yhtäläisten oikeuksien mahdollisuutta, mutta me tiedämme, että kyse on ihan päivittäisestä elämästä Ruotsissa, mutta kaikista huolimatta Ruotsissa toimivaltaiset viranomaiset korostavat sitä, että naisilla ei ole yhtäläisiä oikeuksia esimerkiksi työmarkkinoilla tai jos he joutuvat rikoksen uhriksi. Ruotsihan ei ole maa, jossa ei olisi yhtäläisiä mahdollisuuksia. Ruotsi on pikemminkin maa, jossa koko kulttuuri ja sosiaalipolitiikka ja kansalaisten tietoisuus on ihan toisenlainen. He vaativat omia oikeuksia ja niiden noudattamista. Ja tämä on asia, jota pitäisi pitää esimerkillisenä toimintana. Ja vielä yksi asia. Kuulemamme viestit ja kommentit direktiiviin liittyen tarkoittaa sitä, että direktiivi tarjoaa tällaisen vähimmäistason. Tämä on ruotsalaisille kollegoille tärkeä asia. Heidän pitää kertoa, mitä eurooppalainen lainsäädäntöprosessi tarkoittaa. Sehän tarkoittaa solidaarisuutta. Tietyissä jäsenvaltioissa on pantava täytäntöön määräyksiä, joita ei ole aikaisemmin maassa nähty, mutta välttämättä kansalaiset eivät ymmärrä, että direktiivi tarkoittaa edistysaskelta, erityisesti niissä maissa, joissa ei ole asiaan liittyviä määräyksiä. Lisäksi parlamentti ja hallitus ovat kertoneet meille, että lokakuussa järjestetään huippukokous, johon osallistuvat parlamentin ja kaikki, kaikkien muidenkin 26 kansanedustuslaitoksen edustajia. Ja suurella mielenkiinnolla panin merkille ehdotuksen, jonka mukaan huippukokouksen esityslistalla olisi myöskin parhaiden käytänteiden käsittelyaiheena yhtäläiset mahdollisuudet. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Gröna. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Meidän ryhmämmehän teki tämän ehdotuksen käydä Ruotsissa vierailulla tarkastelemassa Ruotsin puheenjohtajuuskauden valmistelutöiden tilaa juuri tasa-arvon näkökulmasta katsottuna. Ja ajankohta oli mitä paras, koska meillä oli mahdollisuus vaikuttaa tilanteeseen, käydä sisällöllisiä keskusteluja. Ja kun käymme Ruotsissa, niin tietenkin ajatuksena on tarkastella edistyneen maan tilannetta, koska me tiedämme, että Ruotsissa ollaan tällä saralla todellakin menty hyvin pitkälle. Joku sanoi, että nyt olemme matkalla yhtäläisten mahdollisuuksien, tasavertaisen kohtelun paratiisiin. Tietenkin Ruotsissakin tehdään töitä monilla saroilla, kaikkia asioita ei ole saatu hoidettua kuntoon, mutta tästäpä syystä olisi paikallaan osoittaa Ruotsin puheenjohtoskauden suuntaan toteamalla, että Ruotsin verokevennysmallit ja muut vastaavalaiset tasa-arvoisuutta edistävät keinot ovat hyviä ja tämä oli selkeä viesti, jonka mukaan Ruotsi on kyennyt ottamaan myöskin miehet mukaan tasa-arvotyöhön. Tasa-arvo periaatteita kannattavat myöskin miehet, eli 20 prosenttia miehistä käyttävät vanhempainvapaan tarjoamia mahdollisuuksia osallistuakseen ainakin osittain lasten kasvattamiseen. Ja jos mies ei käytä tätä mahdollisuutta, niin sitä pidetään jo paheksuttavana asiana. Mutta Ruotsissa ollaan siis hyvin pitkällä tällä saralla ja siksipä olikin tärkeää kuulla tähän aiheeseen liittyen enemmänkin paikan päälle. Ja sitten vielä yksi huomio. Toivottavasti Ruotsi puheenjohtajaskautensa aikana tukee meitä. Viittaan tässä nyt ma- nais- maailman naisten konferenssiin ja Pekingin foorumi täyttää ensi vuonna 50 vuotta ja meidän täytyy valmistella tätä työtä ja ehkäpä tätä voidaan pitää myöskin meidän ansionamme, että Ruotsi on ottanut tämän asian esille. Ja sitten yksi asia. Oli tärkeää, että media oli hyvin edustettuna, lehdistö, TV, radio, ja tätä kautta saatiin myöskin lisättyä Ruotsissa tietoisuutta tulevista Eurooppa-vaaleista. Kiitokset kaikille, jotka ovat kantaneet kortensa kekoon. Tämä oli kaiken kaikkiaan erittäin tärkeä aloite. E, Kiitoksia kollega Gröna. Minä haluaisin kiittää teitä ja kaikkia muita kollegoja näistä kommenteista. Meillä on vielä noin vajaa puoli tuntia aikaa jäljellä ja haluaisinkin siirtyä käsittelemään seuraavaa asiaa. Eli tarkennukset aiheena raskana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantaminen. julkisen kuulemistilaisuuden jälkeen on käyty keskusteluja ja nyt olemme saaneet aikaiseksi nämä tarkistukset ja minä uskon, että keskustelusta tulee hyvin rakentava ja asiallinen ja minä todellakin toivon, että me voimme keskustella siitä, mitä muutoksia tähän tekstiin haluttaisiin tehdä. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron esittelijälle. Hän on jo kuukausien ajan käsitellyt tätä mietintöä ja nyt kalkkiviivat häämöttää. Senhora Presidente, eu gostaria de começar por agradecer eh, aos colegas que... Haluaisin aloittaa kiittämällä niitä kollegoita, jotka ovat jättäneet tarkistuksia. Heidän panoksensa on ollut huomattavaa tai ainakin osa näistä tarkistuksista tulee parantamaan mietintöäni. E eu gostaria eh, de, eh, em eh, diálogo com... Lisäksi haluaisin yhdessä muutosten ja tarkistusten jättäjien ja es- varjoesittelijöiden kanssa lähteä etsimään kompromisseja, sillä jos me löydämme kompromisseja, niin se ei helpota ainoastaan äänestystilannetta tai tilanteessa, vaan meidän ehdotuksestamme tulee vielä toimivampi, kun sitä lähdetään täysistunnossa käsittelemään. On suuri ero, hyväksytäänkö valiokuntatasolla ehdotus yksimielisesti tai vaiko niukalla äänten enemmistöllä. Ja siksipä pyytäisin, että me voisimme kaikki ponnistella yksimielisen tuloksen aikaan saamiseksi. Kyse on siitä, että parannamme tätä, parannamme tätä koko ehdotusta. Meidän tulee etsiä konsensusta, konsensusta, josta on kaikille eurooppalaisille hyötyä. Johdannon omaisesti toteaisin äitiysloman pituuteen. Siihen liittyen on esitetty tarkistuksia. Ja haarukka on 14 viikosta. Vuoden 1992 direktiivissä tämä mainitaan jo ja toisaalta 24 viikkoa. Onhan siinä 10 viikkoa eroa. Komissio ehdotti 18 viikkoa. Minä ehdotan 20 viikkoa. Mutta tietenkin meidän täytyy löytää tähänkin kysymykseen liittyen kompromissi, jonka enemmistö voisi hyväksyä. Kiistanalaisin kysymys, ja nyt viittaankin keskusteluun, jota kävimme myöskin Ruotsissa. Kyse on tästä pakollisesta lomasta. Komissio sanoi, että sen pitäisi olla kuuden viikon mittainen. Minä olen sitä mieltä, että sen pitäisi olla kahdeksan viikkoa heti synnytyksen jälkeen. Mutta on esitetty myöskin kahden viikon pakkolomaa ja kahden viikon kuuden viikon lomaa ja jotkut sanovat, että kuusi viikkoa ennen synnytystä ja kuusi viikkoa synnytyksen jälkeen, joten tässäkin on melkoisia näkemyseroja. Ja minä tämänkin kysymyksen tiimoilta pyrin löytämään konsensuksen. Esimerkiksi Rova Lyling ehdotti kahdeksan viikon lomaa heti synnytyksen jälkeen. 12 viikkoa ja 16kin viikkoa on esitetty vaihtoehtoina, eli suuria eroja on olemassa. Minun mielestäni tämä on ihan hyvä konsepti. Tätä täytyy tarkastella. Meidän täytyy pyrkiä löytämään hyvä, toimiva kompromissi. Tais, pelo menos seis semanas depois do parto, uma vez que a organização nyt kuusi viikkoa synnytyksen jälkeen WHO ja ILO sanovat kumpikin, että kuusi viikkoa on vähimmäiskausi naiselle, jotta hän voi fyysisesti toipua synnytyksestä ja raskaudesta. Tämä on osoitettu tieteellisesti ja niinpä meillä pitäisi olla tämä kuuden viikon minimi toipumisaika synnytyksen jälkeen. Ei sitä tietenkään voi miehen äh, kanssa jakaa, koska mies ei voi synnyttää. Tämä on terveysongelma, fyysinen toipumisongelma ja ö, äh, tämä on sellainen asia, joka kuuluu ainoastaan naisille. Se pitäisi kuulua ainoastaan naisille. Kaikki kuuden viikon eh, jälkeen eh, pidettävä loma pitäisi olla jaettavaa. Eh, Ruotsin laissa sanotaan niin ikään, että kaksi kuukautta pitäisi käyttää, kummankin osapuolen pitäisi käyttää kaksi kuukautta. Kaiken kaikkiaan tästä tulee kahdeksan viikkoa joten meidän pitää katsoa, missä ristiriita on, jotta voimme eh, sen yli päästä. Eh, sitten eh, lisälomakausi tietyissä standarditapauksissa. Keskos tapauksessa ja synnytys alle puolitoista vuotta ennen tai edellisen synnytyksen jälkeen. Meidän ehkä olisi helppoa päästä tästä kompromissiin, mutta meidän pitäisi pitää mielessämme jälleen kerran, että nämä tilanteet ovat hyvin erilaisia keskenään. Jotkut niistä ovat hankalampia kuin toiset, joten minä en halua tässä minkäänlaista yleisökautta, joka pätee kaikkiin näihin eri tilanteisiin. Sitten palkkakysymyksistä ja siitä, että palkkaa maksetaan loman aikaan. Minun mielestäni tässä ei ole vaikea päästä konsensukseen, koska useimmat ehdotukset ovat sellaisia, että siinä mm, halutaan äitiysloman ajaksi täysi palkka. En mä usko, että naisten, meidän mielestämme naisten ei pitäisi rahallisesti kärsiä siitä, että lapsia tulee. Kaikki varmasti ovat siitä samaa mieltä. Ja sitten samat oikeudet, sen tunnustaminen ei standardin omaisessa pariskunnissa esimerkiksi samaa sukupuolta olevilla. Siinä pitäisi päästä kompromissiin ja sitten äitiysloma propostas foco a licença. Vanhempainvapaasta siis. Tässä vaiheessa suomen tulkit tiedustelevat, kuunnellaanko salissa tulkkausta suomen kielelle. Jos kuuntelette tulkkausta suomen kielen kanavalla 10, niin antaisiko ystävällisesti pienen merkin kopin numero 10 suuntaan. Me tulkkaamme varsin mielellämme, jos meitä vain joku salissa kuuntelee. Siis jos kuuntelette tulkkausta kanavalla 10 suomen kielen, niin pieni merkki kopin numero 10 suuntaan. Jos meitä ei salissa kukaan kuuntele tällä hetkellä, niin pidämme pienen tauon. Parental, podemos aperfeiçoar as nossas propostas, dando acolhimento àquilo que não foi bem sucedido nessa negociação. E já sabemos que há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 Et eh, Maintenant, euh, je ne sais pas, il est 5 heures. Normalement, on termine notre réunion. Très rapidement, s'il vous plaît. Ah, ok, ben, vraiment. Muito rapidamente para dizer três coisas apenas. Uma delas tem a ver com o problema cultural, com o problema das mentalidades,